11. marraskuuta 2009 parlamentti otti huomioon Viktor Uspaskicin pyynnön suojella hänen parlamentaarista koskemattomuuttaan oikeuskäsittelyssä Liettuassa ja tämä on viety säännön 6.3 nojalla oikeudellisten asioiden valiokuntaan. Oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että tätä käsittelyä tätä pyyntöä ei enää tarvitse käsitellä, koska parlamentti 7. syyskuuta 2010 äänesti tästä ja poisti Viktor Uspaskicin parlamentaarisen koskemattomuuden liittyen kyseisiin oikeusmenettelyihin. Tämän istunnon pöytäkirja toimitetaan parlamentin hyväksyntää varten seuraavan istunnon alussa